Okay, maybe we can take our seat. No niin, kollegat, jos voitaisiin tässä istua paikoillemme, aloitetaan tai jatketaan valiokunnan kokousta. Pari minuuttia ollaan myöhässä, mutta So colleagues, we're now moving... No niin, kollegat, nyt siirrymme kohtaan 12 valmistautuminen maailman humanitaarisen avun huippukokoukseen. Ja kuten tiedätte, se järjestetään Istanbulissa ensi vuoden toukokuussa. Järjestämme sinne valtuuskunnan valiokunnasta lokakuussa pysyvä esittelijämme Enrique Guerrero esitteli mietintöluonnoksensa valiokunnalle ja äänestämme iltapäivällä 128 tarkistuksesta mutta useita kompromissitarkistuksia on laadittu myös, joten annan puheenvuoron esittelijälle Enrique Guerrerolle, jotta hän voi esitellä tarkistukset. Olkaa hyvä. Sí, muchas gracias. Kiitoksia puheenjohtaja. Kuka tahansa kansalainen tässä maailmassa, jopa ne, joilla ei ole kovinkaan paljon tiedonlähteitä käytettävissään, saisi parempaa tietoa siitä, miten maailman kriisit kasautuvat. Ja se on kyllä merkki meidän ajastamme, se on tämän päivän todellisuutta. Niin ilmastonmuutoksen takia kuin muistakin syistä tapahtuu paljon humanitaarisia katastrofeja, jotka liittyvät muun muassa luonnon katastrofeihin ja siihen, että konfliktit ovat levinneet ja monet jäätyneet konfliktit ovat edelleen vailla ratkaisuja. Humanitaaristen kriisien määrä, sellaisten, jotka johtuvat ihmisen toiminnasta, on aina vain kasvussa. Mutta jos tämä tietoisuus on onkin noussut ja kaikki ihmiset tuntevat nämä asiat, niin me, jotka olemme tässä valiokunnassa jäseninä, tiedämme aivan loistavasti, että meillä on vielä paremmat syyt olla tietoisia kriisien kasantumisesta. Viime kuukausien aikana tämä valiokunta herra Görensin johdolla on käsitellyt Ebola, Ebolan aiheuttamaa humanitaarista kriisiä. Minä itse ja herra Seller – olimme mukana kansainvälisessä konferenssissa, jossa käsiteltiin luonnonkatastrofien riskien vähentämistä ja tämän valiokunnan puheenjohtaja laati mietinnön koulutuksesta ja lapsista kriisitilanteissa. Kaikki nämä mietinnöt, joista olemme keskustelleet, aiheet kuten kestävä kehitys, herra Stier ja Silva Pereiran raho- kehitysyhteistyön rahoitus tai Lindemäkävänin ilmastokonferenssi, Kaikissa näissä on ollut erityisnäkökulmia, jotka liittyvät humanitaariseen toimintaan. Näin ollen tämä on ollut aihe, joka on ollut jatkuvasti esillä tässä valiokunnassa ja sen työssä viime kuukausien aikana. Kaikissa näissä tapauksissa olemme kyenneet saamaan riittävän enemmistön aikaiseksi täällä valiokunnassa ja samoin täysistunnossa on löytynyt enemmistö kantojemme taakse. Ja näin olemme ilmaisseet Euroopan parlamentin kannan liittyen kaikkiin näihin kysymyksiin ja ongelmiin ja toimiin, joita YK tai joita YK on toteuttanut tai joita on toteutettu eritoten Euroopan unionin alueella. Nyt kannattaa mm, ja meidän täytyy nostaa Euroopan parlamentin ääni kuuluville humanitaarisen huippukokouksen suhteen. Sehän järjestetään ensi keväänä Istanbulissa. Komissio oman tiedonantonsa kautta on jo oman kantansa ilmaisuus Euroopan neuvosto tämän vuoden lopussa tai ensi vuoden alkupuolella tulee myös oman kantansa ilmoittamaan ja meidän parlamenttina täytyy myös tehdä tämä. Myös niin sen vuoksi, että meidän täytyy tässä antaa pontta Euroopan neuvostolle ja samoin tukea Euroopan komissiota, kun se osallistuu tähän huippukokoukseen ja toimii myös neuvottelijana. Tällaisella näyttää tällainen näyttämä mielessä, niin minä haluaisin ensin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä yhteistyöstä. Eikä pelkästään yhteistyöstä, vaan aktiivisesta osallistumisesta tämän mietinnön laatimisprosessissa. Kysymyshän ei ole pelkästään siitä, että eri ryhmät ovat esittäneet 120 tarkistusta, jotka ovat selkeästi rikastuttaneet alkuperäistä tekstiä, vaan kyse on myös siitä, että monissa tapauksissa No, ajatellaan nyt, että 50 näistä 120 tarkistuksesta on varjoesittelijöiden yhdessä allekirjoittamia. Eli voidaan sanoa, että he kaikki ovat oikeastaan tämän mietinnön varsinaisia esittelijöitä, eivätkä pelkästään varjoesittelijöitä. Ja näin 70 tarkistusta on otettu mukaan näihin 50 kompromissiin, joita eri ryhmien välillä on saatu aikaiseksi. Tiedän, että usein tässä on jouduttu paljon joustamaan, on avattu eri poliittisissa ryhmissä omaa ajattelua ja omia kantoja niin, että mahdollisissa, mahdollisimman suurissa määrin voitaisiin löytää yhteisiä näkökulmia keskuudestamme. Ja tämän seurauksena sitten seurauksena näistä tarkistuksista ja varjoesittelijöiden aktiivisesta osallistumisesta mietintö vahvistaa tiettyjä avainkohtia. Minä en niitä nytkään läpi tässä sen suuremmin, koska te jo tunnette nämä tässä. Vahvistetaan humanitaariset periaatteet ja kansainvälisten, kansainvälisen lainsäädännön noudattaminen. Aina vain enemmän ollaan huolissaan siitä, miten huonosti kansainvälistä humanitaarista lainsäädäntöä noudatetaan. Yhä useammin näitä periaatteita loukataan. Yhä useammin on erilaisia tapahtumia ja aiheita huolelle. Ja tämän vuoksi tässä mietinnössä uudelleen vahvistetaan nämä periaatteet, samoin kuin kansainvälinen humanitaarinen lainsäädäntö. Lisäksi ilmaistaan tuki riskiryhmien erityiselle suojelulle. Näihin ryhmiin kuuluvat tietysti naiset ja lapset, ihmiset, joilla on jonkin sorttinen vamma ja aina vain useammin myös ikääntynyt väestö, koska väestökehitys on johtanut siihen, että ihmisten elinikä on pidentynyt. Myös puoletaan sitä, että otettaisiin huomioon se äärimmäisen haavoittuva tila, joka jossa humanitaarisessa kriisissä omalta asuinsieltään jo siirtymään joutuneet kärsivät. Otetaan huomioon ne osat, jotka kärsivät näistä kriiseistä ja eritoten korostetaan sitä avainroolia, niin kuin on nähty näissä humanitaarisissa kriiseissä, sitä avainroolia, joka naisilla on, kun etsitään vastausta näihin tilanteisiin. Mietinnössä myös puoletaan sitä, että tässä täytyy löytää rahoitus välineitä riittävästi, samoin humanitaarisia välineitä niin, että voidaan tukea kansalaisjärjestöjä paikallisella tasolla. Ja että voidaan ennustaa erilaisia toimia. Lisäksi vaaditaan humanitaarisia järjestöjä toimimaan tilivelvollisemmin ja että ne voisivat toimia vielä ammattimaisemmalla tavalla ja niiden henkilökunta saisi vielä parempaa koulutusta. Avun antajilta pyydämme, että ne joustavoittaisivat vaatimuksia ja byrokraattista taakkaa. Joskus näihin vaatimuksiin humanitaaristen kriisien kontekstissa on vaikea vastata Vaadimme sitä myös, että Euroopan unioni johtaisi tässä omalla esimerkillänsä. Esimerkiksi tehokkuuskysymyksissä, jäljitettävyyskysymyksissä ja tilivelvollisuusasioissa. Vaadimme, että EU varmistaisi suoran rahoituksen paikallisille kansalaisjärjestöille ja että kaikessa toiminnassaan Euroopan unioni pitäisi kiinni johdonmukaisuuden ja tehokkuuden periaatteista. tarkistukset vastaavat vahvasti myös niitä näkemyksiä, joita on erilaisissa alueellisissa konsultointikokouksissa tuotu esille, kun ollaan valmisteltu tätä huippukokousta. Lopuksi vielä toisen esille sen, että olen yrittänyt löytää tässä jo, löytää sellaisia asioita, jotka jo, jakavat vielä ryhmiemme näkemyksiä tässä valiokunnassa. Olen yrittänyt löytää jonkun sellaisen yhteisen nimittäjän, jonka kaikki voisivat allekirjoittaa niin, että voisimme välttää sitä, että eri ryhmien vastakkaiset näkemykset johtaisivat sitten lamaantumiseen tai mietinnön blokkaamiseen. Tämän vuoksi minä valiokunnan kokouksen jälkeen olen pyytänyt kokoon varjoesittelijöiden kokousta vielä niin, että voitaisiin vielä muutama viimeinen ongelma ratkaista, joka meillä on kompromissitarkistusten kanssa. Rehellisesti sanottuna minä kyllä uskon, että meidän täytyy nyt todella keskittyä niihin ihmisiin, joita meidän täytyy auttaa siellä, missä heitä täytyy auttaa meidän täytyy auttaa niitä, jotka tarvitsevat meiltä apua. Meidän täytyy suojella niitä, jotka tarvitsevat meiltä suojelua. Meidän täytyy kunnioittaa heidän oikeuksiansa, koska se on myös tapa kunnioittaa meitä itseämme, meidän periaatteitamme ja arvojamme. Tässä kaikki minulta, kiitos. Kiitoksia kovasti. Useat ovat pyytäneet puheenvuoroja. Sitten on vielä varjoesittelijä, että Otetaan Charles Görensistä. Charles, yeah, Charles, yeah. Charles, ole hyvä. Oh no, I have, I have Charles. Niin Charles, sitten Heidi ja sitten Ignacio tällä hetkellä ovat luettavassa. Charles, I thought you asked for the floor. Luulin, että pystyt puheenvuoroa, Charles. Niin haluaisin aloittaa asiasta, joka on meille tänne punainen viiva tässä raportissa nimittäin humanitaarinen tilanne, jossa naiset kokevat hyvin vaikeita vaiheita, erityisesti konfliktialueilla. Ja tässä olemme järkkämättömiä. Heidän pitää saada kaikkia mahdollista apua nämä naiset näissä tilanteissa, ja jos he haluavat, he, heidän pitää saada suorittaa abortti, kun heidät raiskataan tällä alalla kehitystä on tapahtunut. Tiedän, että kysymys on arkaluontoinen useille koll- tai tietyille kollegoille, ja ainakin kansainvälinen punainen risti on ottanut tämän linjan käyttöön, jonka minä kuvailin, ja komissio Mogherini myös. Mogherini on myös samalla kannalla meille. Tämä on asia, josta ei voida joustaa tällainen punainen viiva. Ja toiseksi, tämä on yleisempi asia, tietty, tai muutama viikko, muutama kuukausi tässä äärimmäisen huolestuttava ilmiö on ollut nähtävissä. Pahoittelut, että palaan aina näihin rahoituskysymyksiin, mutta kuitenkin kriisin moninaistuminen on aiheuttanut lähes eh, mahdottoman kriisin rahoituskysymyksissä on monia konflikteja, jossa ja, no, on sotia ja humanitaarisia kriisejä, jotka kiinnittävät huomiota lähes kaikkialla, mutta nyt tämä on lähes unohdettu, tai useita unohdettuja kriisejä, kuten Etelä-Sudan, Keski-Afrikan tasavalta, on tällainen myös Libya ja niin edelleen, mainitsematta edes Syyriaa, lähi yleisesti ja niin edelleen. Tiedetään, että valiokunnan sääntöjen mukaan pakolaiset jotka tulevat meidän maihimme, eli teollistuneisiin maihin. Ne aiheuttavat vastaanottokuluja, hallintokuluja, kaikki maksaa rahaa. Rahat, joita käytetään, niitä voidaan ottaa kehitysapu kehitysyhteistyövaroista. Useat maat ovat ilmoittaneet, että yleinen kehitysyhteistyö rahoitusosuus tullaan uudelleen allokoimaan siten, että voidaan rahoittaa pakolaisten vastaanottoa alueellemme. Voidaan sanoa, että tässä noudatetaan näitä sovittuja sääntöjä, mitä tulee näihin vastaanottokuluihin ensimmäisen vuoden osalta pitää paikkansa, mutta kun rahat ovat rajatut, niin se mitä käytetään meillä, meidän maissamme, ja toisaalta ottan, ongelmat ovat niin valtavia, johtaa siihen, että tätä, tämä raha tulee puuttumaan muissa kriiseissä ja niiden ratkaisussa. Tämä, no Juncker ilmoitti tästä jo viime kokouksessa tai viimeksi täällä Brysselissä, niin tämä MADAF-rahasto lievittää kärsimystä pakolaisleireillä Jordaniassa, Libanonissa ja Turkissa – mutta se ei ole saanut tarpeeksi rahoitusta vielä minun tietojeni mukaan. No ehkä on uusia asioitakin tässä, mutta se ylittää juuri ja juuri yhden prosentin tässä tarvittavasta osuudesta. Tämä erityisrahasto sitten tulee maksamaan 1,8 miljardia euroa EUlle. Tämä ei ole lisärahaa, vaan rahaa, joka saadaan kehitysrahastoista Lisäksi 1,8 miljardia rahoitusta tarvitaan siis jäsenvaltioiden toimista, eli 3,6 miljardia eurossa, euroa yhteensä, jota tulee puuttumaan tästä globaalista osuudesta siltä, että sama summa ei voida käyttää kahteen kertaan. En tiedä, mikä on e viesti tulee olemaan Istanbulissa, mutta joka tapauksessa, no Addis Abebassakin nähtiin jo asia, mikä, tämä, mikä ei ollut hyväksyttävää. EU meni Addis Abebaan tähän kehitysrahoituskonferenssiin ja sen ajatukset olivat jo vanhanaikaisia silloin. Tietyt maat olivat jo ennen konferenssia ilmoittaneet, että, että ne laskivat 40 prosenttia julkista kehitysrahoitusta ja näin tekevät useat maat sitten – ja nyt on vielä tämä pakolaiskriisi, niin tämä myötä minä uskon, että tilanne on se, että me emme pysty kohtaamaan kriisejä riittävästi, paitsi jos tulee lisää poliittista tahtoa lisätä rahoitusta. Kaiken tämän lisäksi on AIDS, tuberkuloosi ja malaria rahastot, jotka vaativat myös lisärahoitusta. Kokous tästä tullaan järjestämään ensi vuonna ehkä Italiassa – ei ole vielä varmaa. Ja täälläkin tulee tämän vetomuksia. Montako kertaa sitten tarvitaan, että päästään hyvään lopputulokseen? Me olemme poliittinen yhteisö kuitenkin. Meidän pitää tukea komissiota pyrkimyksissään eteenpäin. Tässä on olemassa kuilu jäsenvaltioiden ja meidän välillä, jotka tekevät tästä window dressingia, ja tarpeeksi poliittista tahtoa ei ole, jotta EU pääsi eteenpäin puhumattakaan kriisin eksistentiaalisesta luonteesta ja mitä tämä kaikki tarkoittaa EUlle. Meillä ei ole tässä keinoja vastata yhteisesti tähän haasteeseen. Jos taakka jaettaisiin, niin tämä voisi toteutua kyllä. Minusta, ottaen huomioon viimeaikaiset tapahtumat, no minä luotan kollegan Guerreron, joka on tehnyt loistavaa työtä esittelijänä, pysyvänä esittelijänä. Tämä on ottanut tämän kysymyksen tällä tavalla esille. Meidän pitää tukea häntä työssään. Nyt on tullut aika antaa hyvä potku eteenpäin ja ravistella vähän päättäjä. Me emme tarvitse tässä mitään pehmeää tai heikkoa konsensusta mitä on nähty G7-kokouksissa. Meidän tulee olla poliittisempia, vankempia kannoissamme. Emmekä saa menettää tätä mahdollisuutta, joka meillä tulemaan tässä lähetulvaisuudessa. Thank you very much. Kiitoksia Heidi Hautala, sitten Ignacio ja sitten Davos Very much, chair. Kiitos puheenjohtaja. Minusta esittelijä ja varjoesittelijä yhdessä olemme tehneet työtä, joka meillä kelpaa, mutta jossain menee raja tietenkin. Yes, ja kompromissi 14 on se, mistä herra Görenskin jo puhui, jossa mainitaan kansainvälisen humanitaarisen lain tulkinnasta sellaisessa tilanteessa, jossa naiset ja tytöt ovat joutuneet raiskausten kohteeksi äh, konfliktialueella. Tämä on vakava asia. Ei tässä nyt kyse enää meidän mielenpiteistämme ja näkemyksistämme, vaan tässä on kyse kansainvälisen lain noudattamisesta. Raiskatut tytöt ja naiset kärsivät konfliktien lisäksi muutenkin äh, vakavasti ja on ja heillä tietenkään eh, ei ole tietenkään mitään terveyspalvelua eikä lisääntymis terveyteen liittyviä palveluja eh, käytössään. Tämä on ainoastaan kohtuullista vaatia näitä. Ja näinpä sitten kor- korkean edustajan Margarinin ja eh, komissaarinkin kirjeessä mainittu jossa pyydetään sitten noudattamaan kansainvälisen lain tulkintaa myöskin näissä parlamentaarisissa kommenteissa. Nel, kompromissi 14 on ryhmäni mielestä jätettävä varjoesittelijöiden esittelijän muokkaamaan muotoon. Tuossa Strasbourgin palaverissahan se syntyi. Ja ymmärtääkseni, että meidän valiokuntamme voisi ottaa enemmän roolia oikeudessa, oikeudellisessa keskustelussa liittyen siihen, miten niin monet kansainväliset toimijat jättävät piittaamatta kansainvälisen lain äh, romahdeuksista, Jemenin sairaalat, Syyriat, Afganistan, äh, kaikki äh, osoittavat sitä, eivät ole enää mitään irrallisia tapahtumia ollenkaan, vaan osoittavat, että Geneven yleissopimuksen ja humanitaarisen lain periaatteita systemaattisesti rikotaan ja poljetaan. Näin tämä kansainvälisen huippukokous humanitaarisen avun ympärillä tarjoaa meille mahdollisuuden myöskin tarkastella ylipäätänsä tämän lain sisältöä vähän laiminkin. Kiitos sitten Ignacio. Kiitoksia. Minäkin Onnittelisin tässä kollega Enrique Guerrero, Guerreroa tästä oikein hyvästä työstä, jota hän on tehnyt mietinnön suhteen ja hyvästä yhteistyöstä harjoesittelyiden kanssakin. Minun täytyy sanoa, aivan kuten Charles Goerens ja Heidi Hautalakin sanoivat, että korostaisin tässä samaa punaista viivaa kompromissi 14 osalta. Tässä on kysymys kansainvälisestä humanitaarista lainsäädännöstä. Tässä ei puhuta mielenpiteistä, kannoista, uskonnosta tai sellaista asioista, joista yleensä keskustellaan täällä Euroopan unionissa, kun viitataan ihmisoikeuksiin. Tämä on sellainen asia, josta nyt ei pitäisi keskustella. Minä toivon, että olemme kaikki tämän kompromissin takana yhdessä. Tämän lisäksi minun täytyy sanoa, että tämä mietintö on Siinä on hyvä vai, vaihtoehto, kun ajatellaan näitä logistiikasta ja toimintakapasiteetista. Me allekirjoitimme ne 40 tarkistusta, monet niistä yhdessä muiden varjoesittelyiden kanssa. Me keskityimme alkuperäkansojen, vammaisten ja ikääntyneen väestön tilanteeseen tahoihin, jotka tarvitsevat enemmän huolenpitoa. Kiitos sitten Davos Kiitos puheenjohtaja. Valitettavasti EPP-varjoesittelijä ei päässyt paikalle, joten eh, minä nyt sitten olen täällä hänen tilallaan ja sanon sitten vaan, että EPPn koordinaattorina halusin kiittää Enriqueä hänen kovasta työstään, mitä hän, hän tekee sitä edelleenkin ja pyrkii sovittamaan ja mukauttamaan yhteen mahdollisimman paljon nämä eri kannat. Kuten kuulimme, on paljon näitä punaisia viivoja eri näkökulmista ja tämä oli helppo tehtävä. Lopuksi sanoisin vielä, että Totta kai EPPn tavoitteena on äänestyksessä pitää huoli siitä, että tämä äärimmäisen tärkeä mietintö hyväksytään. sen takia toivotan totta kai menestystä tähän Enriken kokoukseen 12.30, jossa meitä edustavat varjoistelijat. Kiitos. Okay, thank you very much. Kiitoksia kovasti. Nyt haluaisin itse puhua vielä jatkan siitä, mitä Charles sanoi. Hän pyysi Enrikkiä tai kysyi häneltä EUn kannasta neuvotteluissa. Puhuin kansanjärjestöjen kanssa, jotka ovat aktiivisia Lesboksella. He sanovat minulle, että no, on humanitaarinen kriisi nyt EUn sisällä, tämän pakolaiskriisi. OCHA, humanitaarinen koordinointi ei toimi EUn sisällä, mutta koordinoinnin puutetta on siis omissa humanitaarisissa ponnisteluissamme eri kansallisjärjestöt, jotka työskentelevät ilman koordinointia jäsenvaltioiden välillä. Ja mietinpä vain, että tämä asia, no ehkä annetaan kohta puheenvuoro komissiolle ja pohditaan sitä, sitä että onko tähän puututtu tarpeeksi. Me olemme tottuneet humanitaariseen kriisiin omilla maillamme, mutta huol- olin huolissani siitä, että miten nyt mennään Istanbuliin, jos sanotaan, että no, no että EU pitäisi koordinatoimia, mutta kukaan ei muu eteen niin, ja jos e ei olla ole auktoriteettia koordinoida jäsenvaltiotasolla toimintaa, siellä ihmiset sanoo, että mitä sinä teet täällä, ja komissio sitten toimii Kreikassa tai missä ikinä. Sama kuin jos se toimisi minun maassani, niin mutta mistä hyvin vähän koordinointia on näissä apu, avustustoimissa. Onko komissio tästä tietoinen ja onko suunnitelmia löytää ratkaisua tähän ongelmaan? jotka suuret kansalaiset ovat korostaneet minulle, jotka toimivat kentällä. Joten en näe muita puheenvuoropyyntöjä. Rova Koshe Pearson on täällä ekopääosastolta. Thank you very much. Kiitos puheenjohtaja. Ja e, kiitoksia näistä puheenvuoroista. Mekin kannatamme kovasti tätä työtä, mitä parlamentti täällä on tehnyt ja tässä valiokunnassa erityisesti. Ja Eh, kuten esittelijä totesi, että tämä on viimeinen pala tässä eh, palapelissä, koska komissio on jo ilmaissut kantansa ja neuvosto eh, parhaillaan hio näitä omia päätelmiään ja parlamentti sitten sen oman roolinsa siihen myös mukaan tuo. Kuten, kuten mainittu, tästä sisäisestä koordinaatiosta ja näkemyksestämme suhteessa muihin toimijoihin. Me olemme hyvinkin tietoisia siitä. Ja näin jo, että Istanbulin edellä olkoomme, olemme yhtä uskottavia sisäisesti kuin olemme sitten ulkoisestikin ja toisinpäin. On hyvä varmistaa, että reagoimme koherentilla yhdenmukaisella tavalla sitten matkalla äh, huippukokoukseen, koska komission tarkoituksena oli saada aikaan maailmanlaajuinen kumppanuus, joka, jossa kaikki toimijat olisivat mukana, me mukaan lukien tietenkin. Ajatellaan kehitysministerien e- kokousta lokakuun lopulla. Tämä oli itse asiassa ensimmäinen kerta, jossa panostettiin pelkästään humanitaarisiin kysymyksiin tai lähes pelkästään kirvoitti mielenkiintoista, mielenkiintoa laajalti ympäri pöydän. Useimmat jäsenmaat katsoivat, että on tärkein, tärkeää varmistaa huippukokouksen onnistuminen ja nimenomaan ratsastaa tässä nyt tämä momentumin alunharjalla niin, että saamme merkittävää tulosta syntymään. Kiitos sitten vielä esittelijä Kerero Salam. Kiitoksia. Aivan aluksi haluaisin vielä uudelleen kiittää varjoesittelijöitä ja Elstiria, joka ei ole varjoesittelijä, mutta ikään kuin on kuitenkin. Haluaisin kiittää häntä myös tähän aiheeseen liittyvistä kommenteista. Palatakseni tähän kokoukseen, jonka olen järjestänyt tänään kello 18 suunnilleen. Niin, kun nyt tässä on muita ryhmiä kuultu, tässä on aika vähän liikkumavaraa, jos sitä nyt yleensäkään on. Joten kenties tässä nyt on parasta vain keskenämme toivottaa lykkyä tyköön ja iloisella mielellä iltapäivällä sitten äänestämme ja yritetään tehdä yhteistyötä maailman humanitaarisen avunannon kanssa. Tässä on eräs seikka, jonka herra Görens toi esille. Hän viittasi ranskalaisella ilmaisulla tähän äh, Coupe de Gueule, eli tällainen äh, pitää kiinnittää huomiota vahvasti eh, kehityksen rahoitukseen. Me olemme jo pitkällä tätä vuotta menossa. Me eh, hoidamme kansainvälisen huippukokouksen toisensa jälkeen, mutta budjettikohta, joka eh, itse kuhunkin aina liittyy, niin jää määrittelemättä. Ja näin ollen, kuten herra Görensin sanoi, on aivan ilmiselvää, että rahoitustarpeet joka kerta ovat aina vain merkittävämmät. Herra Göns toi esille kolme seikkaa, jotka me voimme kyllä yhdessäkin tässä tuoda esille. ensimmäinen niistä. Ensimmäinen niistä on se, että me emme voi hyväksyä sitä, että uudet rahoitustarpeet – toteutetaan käyttämällä sellaisia varoja, joita Euroopan unioni on jo allokoinut muita tarpeita varten. Emme voi siis käyttää Euroopan kehitysrahastoa hoitaaksemme sellaisia tarpeita, joita ei ole ajateltu itse Euroopan kehitysrahaston tarpeiden rahoittamista varten. Toiseksikin, meidän täytyy jatkaa Tämä valiokunnan lausunnoilla tästä tuonne Istanbulin humanitaariseen huippukokoukseen asti. Jos me tänä valiokunnassa hyväksymme tämän mietinnön ja sitten parlamentin täysistunnossa joulukuussa, niin toukokuuhun asti tämä valiokunta erilaisten aloitteiden kautta parlamentaaristen kysymysten avulla kenties mahdollisesti jonkun päätöslauselman kautta jossakin parlamentin täysistunnossa voisi uudelleen tuoda esille pyynnön, pyynnöt komissiolle ja neuvostolle tämän aihepiirin osalta, ilman että välttämättä mentäisiin aina jokaiseen tähän, tämän asian eri yksityiskohtaan. Minä pyydän, että ei nyt toisteta tätä neuvotteluponnistelua enää uudelleen. Ehkä meillä voi olla muitakin aloitteita. Kolmanneksi, aivan kuten Linda toi esille tuossa, huomenna alkaa Valettan huippukokous Euroopan unionin ja Afrikan unionin välillä. Tällä hetkellä me katsomme Afrikkaa aika viilein silmin. Meillä on rajoillamme lähi ongelma, Irak, Syyria – ja eteläisen välimeren ongelma, Libya ja monia muita maita, niin sanotun arabikevään maita. Me emme voi unohtaa sitä, että Afrikan tilanne ja ennen kaikkea Saharan eteläpuolisen Afrikan tilanne, kun ajatellaan paikalta siirtymään joutuneita väestön osia, sotakriisejä ja yleistä humanitaarista kriisiä, tuo tilanne on edelleen yhtä merkittävä tai merkittävämpi kuin, kuin mitä se oli ennen kuin tämä humanitaarinen kriisi Euroopan unionin rajojen sisäpuolella räjähti käsiin. Näin ollen meillä on nyt todellakin moninkertaistuneita tapahtuneita, jotka vaativat uutta rahoitusta, uusia sitoumuksia ja ei niitä voi hoitaa pelkästään toimittamalla edellisten vuosien tai siirtämällä edellisten vuosien sitoumusmäärärahoja seuraavalle vuodelle. Ja aivan kuten herra Köyden sanoi, minä todella tuen tätä ja meidän täytyy valiokunnan puheenjohtajan taholta ja muualtakin pohtia sitten, mihin muihin aloitteisiin me voimme ryhtyä niin, että voimme todella kiinnittää huomiota näihin muutoksiin. Ja on aivan totta, tämä on viimeinen asia, jonka sanon, tilanne on hyvin sekava, koska koko tämä meidän rakenteemme on suunniteltu sitä varten, että tuetaan Euroopan unionin ulkopuolella tapahtuvia humanitaarisia kriisejä. Ja se, mihin nyt tällä hetkellä täysin käytämme aikamme ja huomiomme, liittyy siihen, että hoidamme paremminkin huonosti kuin hyvin humanitaarista kriisiä Euroopan unionin rajojen sisäpuolella. Ja tätä varten tarvitaan kyllä pohdintoja ja paljon hyvää tahtoa niin, että voidaan uudelleen tarttua voimakkaasti kaikkiin näihin kysymyksiin. Kiitoksia. Thank you, thank you very much. Just, uh... Kiitos. Muistutus siitä, että myöhemmin tänään kollegat viimeinen listalla on keskustelu siitä, että valmistellaan tätä ilmastokokousta ja pohditaan nimenomaan tätä ilmastorahoitusta kehitysmaissa. Monet kollegat pyysivät tätä keskustelua. Keskustelua käydään komission kanssa, joten siinä puhutaan lisärahoituksesta, miten rahoitamme. Sitä tullaan myös keskustelemaan kokouksessa iltapäivällä, joten toivottavasti kollegat pääsette paikalle ja sitten nämä turvallisuuskysymykset Afrikassa. Kuuleminen järjestetään joulukuussa valikunnassamme. Sen käsitellään turvallisuuskysymyksiä Afrikan sarvessa mukaan lukien. Niin, rikke vielä, että BBC raportoi eh, Pohjois-Etiopian nälänhädästä ja muissakin osissa, muissakin maissa. joten ehkä pitäisi pohtia myös täysistuntoa siltä käsin ja katsoa, että tarvitaanko toimia, ettei näitäkin, näitäkään kysymyksiä unohdeta, kun puhutaan näistä ongelmista, muun muassa maahanmuuttokriisistä, muuttoliikekriisistä Euroopassa. No niin, mutta äänestämme iltapäivällä tuosta mietinnöstä. Onnea kokouksellenne kello 12.30. Okay, colleagues, we now can move to the next item. No niin, kollegat, seuraava kohtauslistalla hyvin lyhyt sellainen 13. on maailmannäyttely. Sinne järjestettiin siis valtuuskunta. Planeetalle ravintoelämälle energia on maailmannäyttelyn titteli. Itse kävin siellä Heidi Hautala, Anessa Borska ja Torufon Sulika osallistuvat valiokunnan puolesta. Ja maailmannäyttely hän järjestetään kahden vuoden välein. Valiokuntamme kutsuttiin sinne nimenomaan, sillä tämän vuoden teemana Maailmanlähtöryssä oli planeetalle ravintoelämälle energiaa, niin kuin jo sanoin. Ja nimenomaan korostettiin no, noina päivinä, kun olimme siellä, elintarviketurvallisuutta. Ja perjantaina 16. lokakuuta, kun olimme paikalla, se oli maailman ruokapäivä ja banki moon puhui paikka siellä monelle ihmiselle, suurelle yleisölle. Siellä oli pääministeriä ja presidenttejä. Hän puhui siitä, miten tärkeää elintarviketurvallisuus on ja ruokaturvallisuus. Meidän valikuntamme järjesti tapahtuman siellä, sivutapahtuman ihmisoikeuksista, oikeudesta ruokaan, oikeudesta maahan. Ja meillä oli suuri kunnia saada entinen Timorilaisten presidentti paikalle. Ensimmäinen demokraattisesti valittu presidentti Timor-Lestessä. Hän voitti Sakarov-palkinnon, Xanana Gusmao siis. Oli suuri kunnia tavata hänet ja hän on tehnyt loistavia asioita omalle maalleen. Muun muassa demokraattinen rakenne on saatu Timor-Lesteen hyvin vaikeiden vaiheiden jälkeen. Indonesian miehityksen jälkeen. Hän oli on mahtava mies, hyvin viihdyttävä persoona. Kyllä. Selväksi tuli, että miksi hän ansaitsee tunnustusta ympäri maailman. Ja sitten paneelissa keskusteltiin myös maanomistuksesta ja ongelmista, joita siihen liittyy kehittyvissä maissa. Käsiteltiin myös sitä, että on öljyä ja kaasua, öljyä ja kaasua maissa, mutta näistä asioista keskusteltiin myös opiskelijoiden kanssa, että kun ihmisiä pakko siirretään, jotta saadaan näitä luonnonresursseja, luonnonvaroja, kaikesta tästä keskusteltiin opiskelijoiden kanssa. Eli nämä opiskelijat olivat siis Firenzestä, ei vaan Venetsiasta, Venetsian yliopistosta. Käytimme hyvin mielenkiintoista keskustelua heidän kanssaan. Sitten myös rouva Dang Nacho puhui, Dan Machu Teden. Hän on omavaraisviljelijä Etiopiasta. Hän selitti, no opiskelijat oppivat mielenkiinnolla, että useimmat viljelijät kehitysmaissa ovat naisia, ja naiset ovat ne, joiden pitää varmistaa, että perhe saa ruokaa ynnä muuta asioita. Kävi mielenkiintoisia keskustelua kaiken kaikkiaan toisena päivänä, kuten sanoin, osallistumme tähän korkean tason huippukokoukseen sekä vierailimme eri maiden näyttelyosastoilla. Oli mielenkiintoista nähdä nämä eri maiden osastot ja näyttelyt, sillä niissä käsiteltiin nimenomaan kestävyyttä ja sen sidottiin hyvin yhteen nämä kestävän kehityksen tavoitteet ja se, miten meidän pitäisi tarkastella tällaisia täysinäisen syklin järjestelmiä eri yhteiskunnan aloilla, muissa Italian näyttelyosastolla, Britannian näyttelyosastolla sekä muiden maiden osastolla näistä oli asia. Kaiken kaikkiaan hyvä matka. Kiitos sihteeristölle. Kaikki oli erinomaisesti järjestetty. Ja tämä on hyvä perusta mietinnölle tai kertomukselle, jonka laadimme tulevina kuukausina tästä uudesta elintarviketurvallisuusallianssista Afrikassa. Maria Hoipukko on siinä esittelijä. Ja ottaen huomioon se, mikä juuri sanoin nälänhädästä osissa Afrikkaa, uskon, että tämä on hyvin ajankohtainen raportti. Onko muita paikalla olleita? Heidi, no Heidi haluaa sanoa jotakin, ole hyvä. I, I think you made a very good Oikein hyvin esittelit tämän meidän valiokuntamme osallistumisen keskusteluun tuolla. Eritoten Minun täytyy tässä todeta, että paneeli, joka liittyy maa on, tämä on erittäin tärkeä kehityksen kannalta. Kenties me voisimme sitten, kun pohdimme prioriteettejamme, myös ottaa tämän asian esille Tietysti tämä elintarviketurvallisuusmietintö on yksi avainkysymys, mutta tämä liittyy vahvasti myös luonnonvarojen kestävän ja avoimen käyttöön. Ja ehkä olisi mahdollisuus ottaa tämä mukaan hieman laajempaan kontekstiinkin sitten. Selvä, onko vielä jollain lisättävää? Kiitos. Kiitos tästä alustuksesta. Esityksessä oli hyvin kattava Haluaisin vain sen verran täydentää, tai tästä oikeastaan esittää ajatuksen. Äh, planeetan elintarvikevarantoja ajatellen. Kaikissa äh, tulevaisuuden äh, mietinnöissä ja Euroopan parlamentin asiakirjassa pitäisi aina kytkeä elintarvikevarannot ja juomakelpoinen vesi yhteen. Se on aina olennaista, koska eräissä tapauksissa jotkut monet maat joutuvat kohtaamaan vesi, vesipulaa ennen, ennen, ennen elintarvikkeiden loppumista ja nimenomaan monet sit, se tästä aiheutuvat nimenomaan elintarviketuotannosta. Kiitos. Tämä liittyy myös ilmastonmuutoskeskusteluita käynnin Keskustelemme näistä ilmastonmuutoksen syistä ja leistö sanottiin, että syy tällä lähellä on kuivuus, mutta tähän liittyy monia muitakin asioita. Jos tämä toistuu, niin miten näin voi olla? Kun tiedämme, että näin tulee tapahtumaan, niin miten voimme estää uusiutumisen? Keskustelu on sellainen, jota pitää käydä Heidi on oikeassa, että meidän pitää päästä kaiken juurille. Nyt vielä Felitsa Kero komissiolta saa puheenvuoron. Ei vaan, hän ei ole paikalla No, kollegat, kiitos tästä. Odotamme innolla jo Maria Hoibuhin raporttia ja Heidi, jos on vielä muita asioita, niin jos voit puhua sitä koordinaattoreille, maanomistuskysymykset, maanoikeuskysymykset, no niin, mutta nyt, kysy- nyt kohta 14 ei on keskiaisen strategian täytäntöpano ja uudelleen tarkastelu. Kyseessä on valikuntamme lausunto AFETin oma-aloitteiseen mietintöön ja esittelemme on edustaja Schöflän, olkaa hyvä. Thank you very much, Chair. Kiitos puheenjohtaja kovasti. Tämä on erittäin hyväksyttävä Franklinsin. Muutama täydennys toki kuitenkin. Ymmärtääkseni ehkä olen väärässä, mutta ymmärtääkseni käännökset ovat vielä vaiheessa. Englannin, englannin kielinen versio on olemassa, koska laadin sen englanniksi, mutta en tiedä, ovatko muut kaikki valmistuneet. Kaikki eivät kuitenkaan osaa englantia. Samaa mieltä. Yleensä kaikkiin käännöstä pitäisi olla valmiita valiokunnan kokoukseen mennessä. Tarkistamme. By the end of your presentation we should know whether... Esityksen loppumennessa tiedämme sitten, että mikä tilanne on. Tarkistamme vielä. The thing to understand about Keski-Aasiassa on tärkeää ymmärtää se, Tajikistan, Tajikistan siellä oli yksi maa, mutta ei se ole enää. Eli että, että neuvosto-aikana alueen kehitys perustui siihen, että hyödytään silloisesta järjestelmästä, neuvostojärjestelmästä, eikä, mistä, eikä silloin ole mitään muuta tarkoitusta. He ovat aika, tuolla aika syrjässä kaikesta Esimerkiksi Kasakstanin ylilentoon menee neljä, neljä tuntia pelkkää autiomaata sitä paitsi. Eh, sitten, sitten tietenkin eh, jatko, eh, jatkokehitys on aiheuttanut paljon ongelmia, kun et ole valmis pyörittämään itsenäistä valtiota. Kyt, kytkökset entiseen siirtomaavaltaan Neuvostoliittoon nyt, nyt, nyt Venäjään. Ovat tietenkin äh, hankalia karistaa. Sitten on myöskin 40 prosenttia, erityisesti Kazakstanin väestöstä äh, pohjoisesta, pohjoisessa erityisesti, ovat äh, venäläisperua, venäläistä perua. Heidän Venä, Venäjässäkin on erilaisia slavofiileja, jotka myöden mielestään tämä on itse asiassa Venäjän maata ja kuuluisi siihen yhdistää, mikä on tietysti aina jännitteitä synnyttävä. Ja tietenkin taloudesta, talouden riippuvuus Venäjästä on merkittävä. Kasastanin osa, osalta erityisesti <clears throat> maataloustuotteen tilanne on huolestuttava. Ennen näitä talouskriisejä Tajikistanin PKTsta puolet oli suoraan Venäjän ansiota. Nyt se on varmasti alentunut ja ymmärrettävästi äh, tuolla alueella on merkittävät strategiset intressit pelissä ja Afganistanin äh, äh, läheisyyden vuoksi erityisesti. Kiinaakin tämä alue kiinnostaa. Eli, eli täällä ovat suurvaltiot geopoliittista peliä pelaamassa. Kiinan intressit ovat strategiset osaltaan, mutta omalta osaltaan liittyvät myöskin sitten alueen rikkaisiin luonnonvaroihin ja eh, sitten eh, on, on täl, eh, tällaisia epä, kaupallisia sopimuksia, joita saarin Venäjä aikoinaan Kiinan suuntaan tuputti. Ja näistä ei oikein ne on vielä päästy eroon näistäkään. Tietenkin rajankäyntialueella on niin ikään hyvin Äh, levotonta rajat on piirretty aika monimutkaiseen tapaan. Turkmenistan tässä nyt ei ole mukana, mutta rajat eivät ensinnäkään noudattele kielirajoja ja aiheuttavat jatkuvasti kiistaa ja, ja äh, erilaista skismaa, multikulttuurismi, kulttuurismi, ei, monikulttuurisuus siellä ei oikein ilmeisestikään toimi minkäännäköistä tehokasta alueellista äh, riitojenratkaisumenettelyä ei ole olemassa, mikä hyödyntää tietenkin Venäjää, koska siellä on aika, aika lailla äh, äh, mm, Venäjän rooli näkyvissä. Uzbekistan, joka on näistä viidestä maasta suurin, pyrkii hallitsevaksi, hallitsevaksi vallaksi siellä seuduin, mikä ei kovastikaan näitä muita neljää miellytä. Ja sitten vesi Äh, on, äh, on erittäin äh, kärjestävää, jos me ajatellaan, katkaistaan vaikka Araljärvestä otettuja satelliittikuvia ja kar- karttoja, joka on enää 10-20 prosenttia nyt alkuperäisestä pinta-alastaan muutamassa kymmenessä vuodessa hävinnyt, joka johtuu veden härskistä väärinkäytöstä Venäjän vallan aikana. Neuvostoliiton vallan aikana erityisesti. Minä en ole alueen mikä, ää, tällainen seismologinen asiantuntija, mutta ää, siellä on odotettavissa merkittävää järjestystoimintaa lähiaikoina. Taskenthan ää, tuhoutui ää, aika perusteellisesti 60-luvulla. Ja mitä poliittiseen muutokseen tulee, minun mielestäni äh, siirtyminen äh, oikeusvaltioperiaatteita kohden tai demokratiaan äh, käy hitaasti ja kangerrellen. Se johtuu tällaisen väestörakenteesta, laajennettuja perheyhteisöjä, klaania, klaania lähinnä. Siellä Kasakstanissa ei saa naida alentuvassa järjestyksessä seitsemänteen serkkuun asti, eli jokaisen täytyy tarkkaan tietää, että kuka se seitsemäs serkku on. Pelaa, näyttelee merkittävää roolia siellä. Mutta kansalaisuuskysymykset ovat hyvin kiistanalaisia, että mitä ymmärtää siellä nämä erilaiset kaikki monimutkaiset järjestelyt. Sitten vielä nämä ää, äh, äh, sisäinen korruptio, ää, äh, tuota, ää, tällainen nepotismi ja per, perheenjäsenten suosiminen sitten tähän seitsemänteen serkkuun asti on, on vallitsevaa. Ja sitten tietenkin nämä yleisesti kriisit kärjistyvät etnisiksi ja ää, ää, ja laajemittaisemmiksi. Eli tilanne ei millään tavalla valoisa siellä on EU sinne rahaa jonkin verran vie ja toimittaa siellä lapsityövoimaa on todettu esimerkiksi tuolla puuvilla pelloilla. En tiedä oikein tarkkaan, millä tavalla tätä tilannetta on kartoitettu, jos millään. Onko perustuvatko tiedot tosiasioihin vai olettamuksiin, mutta tämä on asia, jota meidänkin pitäisi tarkemmin seurata, siis ihmisoikeudet ja lapsi, äh, lapsityövoima yleisesti. Tämän verran olen tästä keskiasasta nyt onkinut tietoa. Zeller. Kiitoksia. Edustaja Zeller on pyytänyt puheenvuoroa tähän mennessä. Noiser, Zeller ensin. Kiitos puheenjohtaja ja kiitokset esittelijälle hänen äh, mietintön luonnoksestansa joka koske, kuvailee menneisyyttä ja nykyisyyttä aika pitkälle, mutta täytyy todeta, että tästä jäitiin kaipaamaan vähän tätä tämmöistä kehityspoliittista painotusta. Se, Keski-Aasia-alue ei ole meille täysin epäkiinnostavaa seutua ollenkaan. Se on noin geopoliittisesti tärkeää. Siellä on ja se, se sijaitsee Afganistan, Kiinan, Kiinan, Venäjän ja Iranin väli, välimaastossa – ja tietenkin siellä äh, on äh, aika eri, erilaistunuttakin äh, elämä ja kulttuuria. Minä olen Keski-Aasian valtuuskunnan kanssa Tajikistanissa ja Kazakstanista käyty, käytiin ja siellä se, kaikkien näiden maa-alueen maiden poliittinen tilanne on erilainen. Kirkiisiassa on monipuoluejärjestelmä kuin sen sijaan tois muissa neljässä on ähm, presidentti sanotaanko no, nyt kauniisti tällainen autoritäärinen hallintomalli ehkä. Ja äh, siellä sitten maiden äh, äh, taloudellinen kehitys on hyvin eri, eri tahtista. Turkmenistan ja Rasiskan ovat, ovat hyödyntäneet, pyrkineet hyötymään tästä kehitysapupolitiikasta, mutta sen sijaan sitten mm, äh, äh, muualla äh, ollaan sitten jo aika pitkällä esimerkiksi tässä talouskehityksessä, että voidaan todeta heidän kuuluvan tämän ylempään keskiluokkaan, mitä tulee kehittyvien maiden tilanteeseen. Ja sitten vielä ajatellaan näitä maakaasuesiintymiä näillä alueilla. Siellä tietenkin on, on omia jännitteitään niiden hyödyntämisessä, hyödyntämisessä. Sitten erilaiset koulutus- ja kehityshankkeet nuorison hyväksi ovat tietenkin olennaista alueella Uzbekistanissa, Tajikistanissa erityisesti on aika pitkälle levinnyt syvälle ulottuvaa köyhyyttä, ja Schöpling totesi, että, että Tatsikistanissa tilanne on erityisen ää, äh, ää, äh, hatara tällä hetkellä, ää, äh, koska, koska suurin osa maan tuloista yli puoletta on tullut Venäjän, ää, Venäjän suunnalta. Siellä on si, siirtotyöväkeäkin, pari ja puoli miljoonaa tatsikkeja Venäjässä sitten vielä tietenkin Af- Afganistanin rooli tässä, jossa siellä sitten näitä koulutuskeskuksia, huumeiden vastaista taistelua vastaan esimerkiksi äh, rahoitetaan EU-rahoin. Äh, tämä, äh, tämä välitön kehitysapu edellyttäisi 60 prosentin no, kohotusta ja Tajikistanin osalta 80 prosentin kohot, nousua, että niille olisi varsinaista apua. Sitten pitää äh, myöskin muistaa sitten se, että on, on olennaista näiden alueen ihmisten äh, elämää pyrkiä vakauttamaan ja vakiinnuttamaan. Äh, Schöffelkin totesi, että viittasi korruptiohan siellä riehuu ja ulottuu, ulottuu kaikille tasoille ja kaikille elämän aloille. ja vaikeuttaa siellä ihmisten arkea. Sen vuoksi tämä kehitysapupoliittinen tulisi mukauttaa sitten näiden suuntaviivojen mukaiseksi, niin paremmin sopivaksi. Kiitos Norbert Noiser, Heidi Hautala ja Paavo Väyrynen. Norbert, ole hyvä. Ähm, Ich spreche in Stellvertretung von äh, Arne Lietz, der heute verhindert. <clears throat> Äh, puhun tässä Annelin äh, suulla. Ei päässyt tulemaan tämä mietintä luonnos niin. Minä haluaisin yhtyä siihen, mitä Zeta Zeller äsken totesi. Meillä on tässä aika laaja kattava historiallinen katsaus näiltä seudulta, mutta pitäisi minun mielestäni kuitenkin painottaa enemmän sellaisia seikkoja, jotka meille valiokuntana kuuluvat siis toimivaltaan. Eli nämä maat eivät olleet 25 vuotta sitten ollenkaan valmiita itsenäisyyteen, kuten todettu. Kasakstan ja Turkmenistan ovat tässä mm, pikkuhiljaa kuitenkin onnistuneet pääsemään paremmin jaloillaan, mutta on kuitenkin parempi sitten että Kirgisian ja Tatsikistanin ja Uzbekistanin auttamiseen keskityttäisiin näiltä osin sitten enemmän. Ja tässä voisit, voitaisiin painottaa kahta sektoria, oikeusvaltionta ja kansalaisyhteiskunnan roolia, niin ikään sitten huolehtia siitä, että noudatetaan kestävää kehityspolitiikkaa, <clears throat> vaikkapa maatalouden osalta Eh, pidettäisiin silmät auki vesihuollon varmistamiseksi. Eh, Uzbekistanin ja Tatsikistanin eh, välillä on näitä kiistoja. Siellä alueellinen yhteistyö on erityisen vaikeaa, jos, jos ei täysin mahdotonta. <clears throat> Venäjä perinteisesti, mutta myöskin Kiina ja USA Äh, Afganistanin johdosta ovat erityisen äh, kiinnostuneita tästä äh, alueesta. Olisi hyvä, jos voisimme vahvistaa hiukan näitä sektoreita, näitä pilareita, eli oikeusvaltion periaatteiden perusteita, <clears throat> perusteja vahvistaa ja, ja sitten niin ikään vesihuoltoa korostaa, koska siellä piilee aika paljon tällaista potentiaalista konfliktin aineesta. Sitä ajatellaan näiden siirto, siirto, siirtotyöväen roolia, kun aika miljoonia näitä on sinne Venäjälle siirtynyt, ja nyt sitten öljyn hinnan laskemisen vuoksi, kaiken kaikkiaan Venäjän talouden tilanteen heikkenemisen vuoksi sieltä ei enää kotiuteta ollenkaan näin paljon varoja. Samoinkaan sitten tämä kotimainen tuotanto on laskenut. Thank you. Heidi Hautala. Kiitos. Heidi Hautala seuraavaksi. Thank you very much. Kiitoksia kovasti minusta. Tämä alustus tähän mietintöön esittelijän toimesta oli hyvin syvällisesti tietoinen tämän tärkeän alueen historiasta, ja meillä on muutama tarkistus, jotka menevät sen suuntaisesti, että no, sen osas mitä aikaisempi kollega on mainittu, että mitä korostetaan enemmän tätä kehitys ja kehitysyhteistyön politiikan näkökulmaa, eli se, mitä EU voisi ja mitä se pitäisi tehdä tällä alueella. Mutta osa tärkeimmistä asioista on mainittu jo Schöplingin luonnoksessa ja haluaisin vain korostaa sitä, miten tärkeä on kestävä vedenhallinnointi ja alueellinen yhteistyö. Niin kuin olemme nähneet vuosien mittaan, Tajikistan ja Uzbekistan ovat lähes tulkoon sodan partaalla johtuen näistä taisteluista. Ja minun pitää vielä mainita, että muuten minä ei ihmettänyt, että mitä ilmastonmuutos saa aikaan tuolla alueella. Silloin olen nähnyt nämä 6000 metriä korkeat vuoret Tajikistanissa, jossa jäätiköt sulavat. Mitä tulee sitten tapahtuvan Rogunin padon suhteen. Se on lähellä Dushanbeeta. Mitä tulee tapahtumaan sille 50 vuodessa? Joten minusta meidän pitäisi kiinnittää paljon enemmän huomiota näihin asioihin ja viranomaiset saada paljon tietoisemmiksi ilmastonmuutoksen seurauksista alueella. Ja seuraukset erityisesti veden hallinnoille, joka saattaa johtaa uusiin konflikteihin ja jopa sotaan. Sitten rahalähetykset mainittiin ja monet maat ovat hyvin riippuvaisia rahalähetyksistä, joita tulee työläisiltä ja olen huomannut, että tämä luo myös vakavia seurauksia sosiaaliselle yhteiskunnalliselle rakenteelle, kuten Schöpfling mainitsi. Suomi on esimerkiksi tukenut naisten oikeussaatavuutta, jos miehet ovat jättäneet heidät Kasakstanin ja Venäjän, Venäjälle siirryttyen. Joskus perheet hajoavat johtuen tästä maahanmuutosta. Ja jos naiset sitten, he eivät ole olleet juridisesti naimisissa miehinsä, niin sitten heille ei jää minkäänlaista sosiaaliturvaa. Ja he ovat näiden laajentuneiden perheiden arvoilla, jotka Schöpflin mainitsi, että tämä on tärkeä kysymys. Totta kai vapaa liikkuvuus Tietääkseni heillä on sitten Venäjälle, se on tärkeää. tapa joustaa tässä tilanteessa, jossa töitä ei ole tarpeeksi tarjolla noissa maissa. Haluaisin korostaa vielä tarvetta tarjota laadukasta koulutusta nuorille. Kuten huomaamme tälläkin hetkellä, on hyvin huolestuttava väkivaltaisen ekstremismin nousu ja pitää tehdä jotakin, jotta estetään tuo kehityssuunta. Nähtävissä on, että niin sanottu islamilainen valtio saa enemmän jalansijaa Aasiassa ja Keski-Aasiassa. Lisäksi pohtisimme hieman lisää tätä sektoriaalista budjettitukea Tajikistanille muun muassa ainoastaan, että se päätettäisiin välttämättä siis, vaan että vetomme että kriteerit olisivat tiukemmat, jotka liittyvät muun muassa siihen, että edistetään uudistuksia ja korruptiovastaisia toimia. Mitä tulee kehitysnäkökulmaan vielä, meidän pitäisi korostaa, miten tärkeitä ovat aloitteet, joiden tavoitteena on, että käytetään luonnonvaroja kestävämmin. On erinomaista, että on olemassa tällaisia kaivosalan avoimuusaloitteita. Meidän pitäisi niitä edistää alueella. Se saattaa ratkaista tiettyjä ongelmia, jotka liittyvät tähän, että julkiset budjetit eivät ole aina avoimia näissä maissa täysin. Pakkotyökin mainittiin, erityisesti Uzbekistanissa tämä on jatkuvasti esillä oleva kysymys. Emme ole saaneet tyydyttäviä vastauksia Uzbekistanin viranomaisilta niin sanotuista ponnisteluista käsitellä lapsityövoimaa puuvilla pelloilla. Joten voimme täydentää sitä, mitä Schöpflin sanoi muutamalla tarkistuksella, jotka ovat enemmän siihen suuntaan, mitä kehitysyhteistyö tulee. Kiitos. Thank, thank you very... Kiitoksia kovasti. Nyt sitten Paavo Väyrynen, olkaa hyvä. Thank you, Linda. Kiitos, Linda niin minä uskon, että herra Schöflin teksti on oikein hyvä pohja meidän kannallemme. Minäkin haluaisin korostaa tämän tekstin kehityspolitiikka-aspekteja. Olen esittänyt kolme tarkistusta. Ensimmäinen niistä liittyy siihen, että Keski-Aasian maiden kanssa on perinteisiä yhteistyösiteitä ja vaaditaan näiden yhteistyötoimien vahvistamista. Tämä on ensimmäinen seikka, joka liittyy näiden maiden kehitykseen. Toiseksikin vaaditaan koordinaatiota EUn kehityspolitiikan ja jäsenvaltioiden politiikan välillä ja vaaditaan myös läheistä kehityspolitiikkakoordinointia Yhdysvaltojen kanssa. Tämä, nämä molemmat liittyvät muutaman vuoden takaisin kehitysministeripostiini Suomessa lanserasin edell, erityisen äh, kehityspolitiikkafoorumin entisten neuvostotasavaltojen kanssa. Ja tämähän katsoi kaikki Keski-Aasian maatkin. Ja nyt teemme työtä tämän osalta monet muut jäsenvaltiot samoin, joten meidän täytyisi Euroopan unionissa koordinoida äh, jäsenvaltioiden tasolla näitä asioita. Tietysti meillä on globaali kestävän kehityksen politiikan kumppanuus Yhdysvaltojen kanssa ja meidän pitäisi todella hyödyntää sitä myös Keski-Aasian alueella. Ja kolmanneksi ehdotan seuraavaa lisäystä tarkistuksen kautta. Vaaditaan läheistä yhteistyötä YK, rahastojen ja virastojen samoin kuin Maailmanpankin kanssa. Toivottavasti esittelijä voi tukea näitä kolmea tarkistusta. Kiitos Charles Görens. Kiitos. Minusta mitä tulee kehitysnäkökulmaan tässä raportissa, se liittyy siihen, että sovelletaan tätä eriytymisnäkökulmaa. Zeller mainitsi tämän ongelman muistuttaen siitä, että tietyt maat eivät enää saa EUlta avustuksia. Siinä sovelletaan subsidiariteettiperiaatetta, mitä olemme parlamenttina tukeneet. Haluaisin tietää, mikä on vaikutus sille, että sovelletaan toissijaisuusperiaatetta. Selitän tarkemmin. Tietyt sairaudet, kuten tuberkuloosi, leviävät edelleenkin entisen Neuvostoliiton tasavalloissa. Ja niille on syntynyt resistenssejä. Tämä uhkaa paikallisväestöjen terveyttä ja se uhkaa myös meitä, tämä ilmiö. Tiedän, että toissijaisuusperiaatteen soveltaminen tarkoittaa sitä, että ei enää toimita noilla aloilla, mutta AIDSin, tuberkuloosin ja malarian vastainen taistelu vaatisi puuttumaan tähän ongelmaan, muistuttaen, että hoito tietyissä näissä maissa olisi tarvittava. Kuka tätä kaikkea sitten käsittelee, mitä me teemme strategiamme suhteen Minusta terveysongelma on yhteinen kysymys, se pitäisi lisätä tähän näkökulmaan. Pyytäisin esittelijää hyväksymään tämän, no sen jälkeen, mitä komissio on sanonut sitten. Eli voitaisiin tehdä tarkistus, joka menee tähän suuntaan. Pitää kuitenkin, että joku huolehtii tästä kysymyksestä. Tiedän, että kansainväliset järjestöt haluaisivat mielellään toimia, mutta eivät voi enää tehdä sitä johtuen siitä, että on näitä rahastoja, jotka puuttuvat näihin kysymyksiin jo. Okay, thank you. Um, Joachim Zeller. Kiitos. Zeller haluaa vielä palata sitten Lyke. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, entschuldigen Sie. Kiitos puheenjohtaja. Anteeksi, jouduin olemaan toisessa varjoistelijana palaverissa, enkä päässyt Ja jatkan saksaksi. Muutama täydentävä seikka näihin, ää, ää, tähän mietintöön. Ehkä hiukan pitäisi olla täsmällisempi ajetellaan Keski-Aasian nykytilannetta ja siellä ilmeneviä ongelmia – tässä ollaan li, li, liikuttu aika äh, yleisellä tasolla ja keskitytään historialliseen kehitykseen, eikä niinkään nykypäivän ja tulevaisuuden tilanteeseen. Toki siis äh, kaikki liittyy kaikkeen, mutta, äh, mutta jään kaipaamaan tällaista strategista Euroopan unionin panostusta tässä. Eli minusta tässä lausunnossa pitäisi taloudellisen kehitykseen painottua, mitä tulee vallankin raaka-ainevarantoihin monen vuoden ajan jo. Ehkä tämä jatkuvasti maat ovat hyötyneet kohavista hinnoista. Ja nyt sitten kuitenkin tässä vuosituhannen alun myönteisen kehityksen jälkeen parina viime vuonna hinnat ovat romahtaneet raaka-aineissa siis, ja nyt nämä maat ovat jo, joutuneet kärsimään siitä, että tämä näyttää mm, sama tendenssi jatkuvalta. Ja aika pitkälle ollaan Kiinan taloudellisesta toiminnasta riippuvaisen. Ja sieltä sitten varmaankaan ei apua, vetoapua ainakaan hintakehityksen osalta ole odotettavissa. Ne kannattaisi mainita tässä meidän lausunnossamme. Sitten toisekseen Äh, vaikka joissain maissa on kasvua ollutkin, köyhyys on silti erittäin kourin tuntuva ongelma ja äh, luo suurta epätasa-arvoa maiden äh, asukkaiden välillä. Samoin terveelliset aspektit, Rensi viittasikin näihin, luettavissa suoraan elinajan odotteesta esimerkiksi kaikkien köyhimmillä alueilla ja ma- maatalouspainotteisilla alueilla, joissa 90 prosenttia väestöstä edelleenkin asuu ja edelleen kannattaisi tässä yhteydessä sitten viitata siihen, että meillä, me pitää, meidän pitää olla sellaista kehitysapupolitiikkaa, kehitysyhteistyöpolitiikkaa, joka edesauttaa e, e, näiden alueiden ää, tilannetta sikäli, että maalta pako saataisiin kuriin. Sinne sitten usein jäävät vain naiset sitten oman onsa nojaan. Ja täl, tällaiset seikat olisi EUnkin omissa toimissaan otettava huomioon. Tässä on sitten vielä seurauksena se, että joka äh, äh, heijastuu sitten Euroopan unionin kehitysyhteistyöpolitiikan toteuttamisessa, ja ainakin tulisi näkyä siinä, eli että näiden alu alueen äh, alueellinen integraatio, joka kaipaa vahvistamista, ja me voisimme siinä siihen sitten auttaa niin, että voisimme saada nämä maat kestävämmän, myönteisemmän talouden, taloudellisen kehityksen tielle ja voitaisiin sitten sillä tavalla mahdollistaa vähän pidempiä edistysaskelia. Äh, tässä törmätään tietenkin sitten heti jo infrastruktuurin rakenteellisiin puutteisiin ja ylipäätänsä taloudellisen rakenteen uudistamiseen, jossa PK-sektorilla, kuten muuallakin tulee olemaan aivan ratka- ratkaiseva rooli. <clears throat> tässä minun huomioni, eli että oltaisiin tässä lausunnossa vähän spesifisempiä kuin nyt ollaan tähän mennessä oltu. Kiitos edustaja Zeller, haluaisitko jotain? Gleich darauf eingehen, was Kollege Giro... aika pitkälle tässä jo totesikin tämä kehitysapu näiden Uzbekistan, Tatsikistanin tulisi keskittyä maankäyttöön, maankäyttöön, merenkäyttöön, koulutukseen, terveystilannetta kuvaili ihan täsmällisesti. Eli, eli me tässä tarvitsemme tehokkaampaa varain suuntausta esimerkiksi tällaisiin terveyspoliittisiin hankkeisiin suoraan, jotka kenties voisivat sitten edesauttaa sitten huumeiden, huumeiden käyttöä vastaan, ei yksinomaan kuitenkaan siihen, vaan myös vaikkapa tuberkuloosin nitistämiseen, mutta tämä terveydenhoitosektorikin on erittäin syvälle korruptoitunutta, eli se täytyy vahtia sitten sitä, että rahat todellakin päätyvät sitten oikeille, oikeaan tarkoitukseen. No, no, yleisemmin vielä voisin toteuttaa, me tässä nyt olemme tässä kriittisiä tätä hallinto, hallintojärjestelmiä kohtaan, mutta täytyy kuitenkin sitten siellä muistaa, että pitää ajatella suurvaltasuhteet. Tässä Kasakstan on Euroasian unionissa ja, ja Venäjän kanssa niin ikään liittolaisuussuhteessa tällä hallinnollisella tasolla siltä osin, niin samoin yhteistyö sitten Euroopan unionin äh, suuntaan äh, on vilkastumassa niin, että siltä osin, että <clears throat> ollaan muodostamassa sitten yhteistyösuhteita. Äh, Kasakstanissa on, on, on, oma ministeriökin näille raaka-aineille, muissa maissa tällaista ei ole, eikä juuri vientiäkään näiltä, näiltä osin. Kannattaisi vielä kerran korostaa sitä, että että, että Kirgisiasta, Uzbekistanista ja Tatsikistana on viisi miljoonaa ihmistä töissä Venäjällä ja ovat täydellisesti vastuussa, vastuussa sitten perheidensä elannosta kotitanhuvilla. <clears throat> Nyt tietenkin tilanne on kriittinen, kuten äsken Heidi Hauta, Hautala äsken totesi, viittasi, että nämä että nämä, jotka näitä maksusuorituksia rahoja ovat sitten lähettäneet, mutta eivät enää pääse pysty sitten oikeastaan, tai eivät pysty tätä nykyistä tasoa ylläpitämään. Pitämään. Viime viikolla, kun tuolla kun Yhdysvaltain ulkoministeri Äh, vietti koko päivän Tatsikistanassa, keskusteli siellä sikäläisten kanssa. Tämä merkki osoituksena siinä, että, että kiinnostus kohtaan on laaja. Ennen kuin esittelijä pääsee ääneen, pyydän komissiota. Onko teille vielä tuo, vaikka kerkes, en osaa lukea nimeä, mutta onko täällä kukaan paikalla? Sieltä kyllä. Niin täällä on ehkä tapahtunut muutos, miten EU on käsitellyt näitä keski kysymyksiä. Ehkä voisitte kertoa siitä lisää ja sitten vasta kommentteihin sitten herra Frank Hess DEFCO-pääosastolta sieltä. Ensin EUH. Thank you, Chair. Kiitoksia päivitetty strategia korostaa Keski-Aasiaa strategisesti Euroopan kannalta tärkeänä. Yksi päivitetyistä asioista on se, että otetaan tämä eriyttämisperiaate mukaan, koska kaikki viisi Keski-Aasian maata ovat todellakin hyvin erilaisia keskenään. Me myös heijastamme sitä, että Keski-Aasian kumppanit mielellään itsekin erottavat, eriyttävät itsensä naapureistaan ja viedä eteenpäin sitten kahdenvälisiä suhteita. Euroopan unioni on tehnyt päätöksiä ja toimia Keski-Aasian maiden suuntaan, ja tämä on rakentanut nyt sellaisen hetken, jossa voidaan paremmin strategiaa käyttää paljon tehokkaammalla tavalla ja yhteistyössä Keski-Aasian maiden kanssa. Tässä on äskettäisiä kehityskulkuja. Äskettäin EUn erityislähettiläs Pizza Purjan nimitettiin. Hänellä on avainrooli, kun ajatellaan näitä erilaisia toimijoita, jotka toimivat tässä esimerkiksi Maailmanpankkia ja muita. Ja samoin toimintayhteistyössä muiden alueilla olevien toimivien suurvaltojen, kuten Yhdysvaltojen ja Kiinan kanssa. Koulutus, oikeusvaltio, ympäristö ovat aiheita, jotka on mainittu. Me kiinnitämme erityishuomiota näihin ja haluamme vahvistaa yhteistä tahtoamme toimia näiden asioiden parantamiseksi ja Äh, hyödyntää olemassa olevien foorumien ja äh, hankkeiden asiantuntijoita. Mainitsisin muutaman äskettäisen esimerkin. Ensimmäinen ministeritason kokous EUn ja Keski-Aasian maiden välillä Riikassa 24. kesäkuuta ja aiheena oli koulutus. Ja sitten oli korkean tason konferenssi, jossa käsiteltiin ympäristö- ja vesikysymyksiä. Tämä järjestettiin Milanossa lokakuussa. Ja toinen tärkeä aspekti elementti tässä ovat äh, taloudelliset ja kaupalliset äh, suhteet ja tässä halutaan eritoten torjua korruptiota, luoda yhteyksiä kansainväliseen äh, liiketoimintaympäristöön. Nämä ovat aivan tähdellisiä kysymyksiä. Me tulemme keskittämään ponnistelujamme myös tälle alalle. Lopuksi prioriteetti, prioriteettiasemassa on myös alueellinen turvallisuus ja vakaus. Ja tässä me käymme korkean tason keskustelua kaikkien viiden äh, Keski-Aasian valtion kanssa. Tämä on erittäin hyvä foorumi ja meillä on viides kokous 2016 vuonna. Lyhykäisesti mainitsisin vielä muutaman muun aloitteen. Oikeusvaltioperiaatealoite ja Bonika Kada-ohjelmat, jotka ovat myös hyvin tehokkaita joten me tulemme myös näihin keskittämään ponnistelujamme äh, ja lisäämme yhteistyötämme Keski-Aasian maiden kanssa, samoin muiden alueella olevien kumppaneiden ja kansainvälisen yhteisön kanssa. Kiitos sitten herra Hess DEFCO-pääosastolta. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin korostaa, että kyllä tämä eriyttämisperiaate on tärkeä yhteistyössämme Keski-Aasian maiden kanssa. Tulee Kasakstaniin, me emme tarjoa mitään kahdenvälistä avustusta enää, he saavat vain aihealueisia ja alueellisia ohjelmia ja niitä varoja käyttöönsä. Turkmenistan osalta 37 miljoonaa euroa on allokoitu. 2017 tämä päättyy, sillä sekin on korkeamman tulon maa ja siellä fokus on ammatillisessa koulutuksessa, sillä keskitymme siihen useissa näissä muissakin maissa, sillä tämä on osa-alue, jossa nuoret ihmiset voivat löytää töitä ja saada tien pois köyhyydestä ja saavat taloudellisia mahdollisuuksia. Haluaisin myös korostaa sitä, että meidän pitää huomata se, että on kahdenvälisiä ohjelmia näille maille, kuten mainittiinkin jo, mitä tehdään useimmissa maissa. Ja sitten on nämä alueelliset ohjelmat, alueohjelmat, joihin liittyy muita aihealueita, kuten ympäristö, oikeusvaltioperiaate, INE, joten pitää nähdä tämä täydentävyys. Haluaisin korostaa vielä sitä, että on, meillä on rajatusti varoja käytössämme, vain yhteensä hieman yli miljardi euroa, joka on 56 prosentin lisäystä, mutta kuitenkin meidän tulee keskittää ponnistelumme, voi tehdä kaikkia noissa maissa. Toimintafilosofiamme on tehdä yhteistyötä noiden maiden kanssa ja sitten pohtia työskentelyä myös kansallisyhteiskunnan kanssa osa näistä maista tyytyväisiä siihen, mutta teemme niin kuitenkin. Ja tätä varten nämä aihekohtaiset ohjelmat, mutta tämän lisäksi teemme töitä niillä osalla, joissa huomaamme, että voidaan uudistuksia tehdä. Mainittiin muun muassa nämä terveysongelmat, tuberkuloosi, muutkin sairaudet, joista ihmiset kärsivät Keski-Aasiassa. Kollegani EUHsta mainitsi tämän BOMKA-ohjelman jossa tehdään töitä huumeripuolisten kanssa. Esim. Kirgistanissa meillä on sektori, kohtainen ohjelma, terveyssektorikohtainen ohjelma juuri siksi, että siihen liittyy paljon ongelmia, niin paljon ongelmia terveysalalla, että kun pyrimme löytämään kattavan lähestymistavan, käymme vuoropuhelua viranomaisten kanssa. Ja tämä on lähestymistapa, jonka olemme valinneet. Ja haluamme tarkastella ja nähdä sen, että koko järjestelmä parantuu. Tämä ei tule tapahtumaan helposti, se tulee kestämään aikaa ja parlamentin tulee totta kai olla tässä mukana. Pitää ymmärtää, että muutokset näissä järjestelmissä tapahtuvat hitaasti. Mutta kuten osa teistä jo sanoi, niin totta kai strategista vuoropuhelua voidaan lisätä näiden maiden kanssa. Voimme yrittää lisätä uudistusten vipuvaikutusta, kuten koulutus- ja terveysalalla. Kaksi edustajaa mainitsi tämä pakkotyön ja lapsityön Uzbekistanissa lapsityökysymys on, sen osuus on kasvanut, sitä on lisääntynyt, mutta pakkotyö, kysymys on edelleenkin iso. Sen sanoa, että olemme juuri hyväksymässä hankkeen, jolla puututaan juuri tähän. Sitten valvotaan pakko- ja lapsityötä Uzbekistanissa. FBIn kollegamme ovat jo ryhtyneet hankkeeseen tällä alalla. Meidän hankkeemme tulemaan sellainen, että sillä on 5 miljoonaa euroa käytössään ja se painaa täytäntöön ILO ja Maailmanpankki monitoroivat, mitä tapahtuu, ja he pyrkivät myös laatimaan ehdotuksia sitä, miten tilannetta voidaan parantaa. Siinäpä kaikki. Okay, thank, thank you very much for clarifying. Kiitoksia kovasti selvennyksistä molemmille ja kollegoille. Nyt puheenvuoro takaisin esittelee sitä ennen. Nyt sitten tulkkaus. Ja käännös on saatavilla kaikilla kielillä. Sitten Schöpflä, olkaa hyvä. That's a big relief. Kiitoksi. Sehän on suuri helpotus. Hyvä, että käännökset on kaikkien luettavissa. Kiittäisin kaikkia kollegoitani, joilta herui mielenkiintoisia ja arvokkaita täydennyksiä. Muistan, että tämä on kuitenkin lausunto, e, e, joten minua sit sitovat tässä tämä pituusmerkkirajoitukset. Romaanihan tästä olisi hyvin helposti saa, romaanin tästä olisi saanut helposti syntymän. Haluan edelleen tässä painottaa Venäjän merkitystä. Sitä vähän kerralti ja kaareltiin näissä kommenteissa. Mitä suunnitelma meillä sitä onkaan? Ja ajatellen että äh, tätä sitten kaikkea sitä Venäjän äh, läsnäoloa taustaa vasten. Se on aina hiukan uhanalaista ja Moskovan lähevisyys äh, tuo aina pilviä näiden toimien taivaalla ainakaan helppoa se tulee tule, vaan tässä on Venäjän intressit pelissä mitä suuremmassa määrin, niin se pitää aina kannattaa sitten pitää muistaa, kun johonkin hankkeisiin lyhdytään. Korruptio mainittiin. Haluan painottaa kuitenkin sitä, että tämä korruptio kytkeytyy näihin, näihin laajennetun suvun ja perheen järjestelmään. Meille hyvin vierasta, mutta siellä hyvinkin, hyvinkin syvälle juurtunutta. Kazakstan, Turkmenistan, Uzbekistan, tietenkään eivät välttämättä hyödy näistä rahan, rahoista. Sitä on siellä, mutta sitä oikeastaan se menee kaikkeen kaikkeen muuhun, muuhun sitä siis ei jää käyttöön kuin tähän korruptioon ja muuhun hämärähommaan. Sitten tietenkin neuvosto, neuvostoajan johtoja, johdon muiston on jättänyt vielä tällaista fundamentalistista ajattelua sinne, ja se estää poliittista muutosta toteutumasta. Ja Afganistan tietenkin tässä luo varjoaan jatkuvasti. Eh, siellä jatkuva eh, väki, väkivalta eh, on arkipäivää. Kiitokset Väyryselle omista muutosehdotuksista. Hautalan niin ikään ja Körensin. Tämä terveysaspekti on tärkeä sen Ähm, näkisin mielelläni, että sopimukset olisivat kattavampia. Tuberkuloisista rehellisesti sanottuna ollut tietoinen. Niin, mitä tässä vielä todettiin, Luka sanoi, että eli nämä kaupan ehdot ovat kääntyneet keskiasiaan vastaan ennen kriisiä, ennen kuin öljyn hinta laski siellä meni aika hyvin ja Kiin, Kiinan äh, talouden hidastuminen erityisesti äh, kauppa, kaupan äh, toimintaehdot ovat aika katastrofaalisesti muuttuneet. Kaikkihan me tietenkin edistämme PK-sektoria, mutta aina pitää muistaa myöskin tätä, tämä poliittinen rakenne, ja niillä on tiettyjä poliittisia implikaatioita, joita me emme välttämättä näe, mutta siellä ne ovat niin ikään kehityksen estenä. Sitten mitä komissio toisi tästä differentiaatiosta, se on ihan ok, mutta muistetakoon, tämä on yksi alue ja sitten alueen sisäisiä selkkauksia pitäisi pystyä hallitsemaan myöskin paikallisella tasolla. Eli kiitokset kaikille. Toivottavasti sitten jännittäviä muutosehdotuksia tulee tulvimalla. Kiitoksia. 11. Kello 11 huomisessa mennessä pitää jättää tarkistukset. Kiitokset. Joo. Nyt viimeinen kohta 15. EUn luonnon monimuotoisuutta koskevan, biologista monimuotoisuutta koskevan EU-strategian väliarviointi. Tähän liittyy tiettyjä kehitysaspekteja ja esittelijämme on Jordi Sebastia. Olkaapa hyvä. Buenos días, muchísimas. Hyvää huomenta ja kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Haluaisin ennen kaikkea tässä nyt korostaa sitä, että tämä on ensimmäinen lausunto, jonka laatija minä olen, kun tulin tänne parlamenttiin nyt tässä tällä valio, vaalikaudella. Pyydän tässä kollegoilta yhteistyötä ja pientä armeliaisuuttakin. Meillä oli erittäin selvät tavoitteet tätä laatiessa. Ensinnäkin meidän täytyy olla sitä mieltä, että biodiversiteetti on ehdottoman tähdellinen asia monille ihmisille, monille kansoille tällä planeetalla. Puhumme tässä alkuperäiskansoista, mutta ei pelkästään heistä, vaan äh, maanviljelijöistä ja eritoten heistä etelän maissa, niin kutsutuissa köyhissä maissa tai kehitysmaissa. Meidän täytyy äh, olla myös yhtä mieltä siitä, että biodiversiteetti välttää, torjuu köyhyyttä. Se on ensimmäinen toimi, jolla voidaan estää väestön siirtymistä maaseudulta kaupungille, kaupunkeihin, joissa sitten syntyy näitä köyhyyden keskittymiä. Eräs seikka, joka täytyy tulla hyvin selväksi nyt tässä on se, että Euroopan unionilla on selkeä vastuu biodiversiteetin säilyttämisessä. Meidän täytyy ottaa huomioon eurooppalaisten kulutustottumukset ja jotkut sellaiset tuotteet, olosuhteet, jotka vaikuttavat siihen, että nämä kolmannet maat, niiden biodiversiteetti tuhoutuu tai ainakin heikkenee. Meillä on selkeitä esimerkkejä myös biomassan hyödystä energialähteenä tai sen vaikutuksista, koska tällä biomassakäytöllä sitten eliminoidaan monia luonnon alueita ja näistä tuotteista, näistä alueista tulee vain sellaisia viljetysalueita, jotka, joiden tuotto ei sitten jää paikallisyhteisöjen hyödyksi. Ja hyvin vahvasti me olemme eurooppalaisina vastuussa tästä, emme pelkästään kuluttajina, vaan siksi, että monet näistä yrityksistä ovat eurooppalaisia. Meidän täytyy varoittaa myös lihan liikakäytöstä, koska tämä johtaa siihen, että tulee hyvin laajoja tuhottuja alueita, jotka on muutettu siis karjan laidunmaiksi. Toinen seikka, jonka haluaisin tehdä vielä erittäin selkeäksi, on se, että eurooppalaiset kuluttajat ja eurooppalaiset yrittäjät ovat vastuullisia. Joskus heistä tulee uhka näille kolmansille maille, joissa, kuten sanoin, biodiversiteetti on ehdottoman tähdellinen asia. Haluaisin myös varoittaa tietynlaisten siementen käytöstä, kun halutaan valvoa maanviljelijöiden perinteistä toimintaa ja pakotetaan heidät käyttämään tietynlaisia siemeniä. Ja tässä lausun pyydämme arvioimaan biodiversiteettipolitiikan vaikutusta kaupapolitiikkaan ja investointipolitiikkaan viime vuosien aikana. Kuten tiedämme, lausuntojen pituus on hyvin rajattu, näin sen täytyy ollakin, mutta olen sitä mieltä, että tämä aihe on äärimmäisen tärkeä ja me eh, itse tulemme jo esittämään joitakin tässä tarkistuksiakin ryhmänä hieman eh, sellaisia tarkistuksia, jotka vielä parentavat, selkeyttävät tätä tekstiä. Meidän mielestämme EUn täytyy eh, eliminoida tuki kaikenlaisille sellaisille niin kutsutulle kehitystoiminnalle, joka saattaa vahingoittaa ympäristöä ja biodiversiteettiä koska tämä ei ole mitään kehitystä. Siinähän eliminoidaan yksi kehityksen peruslähteistä, eli biodiversiteetti ja Me haluamme tekstiin tuoda myös hyvin selkeitä, sel- selkeästi mukaan sen jäljen, jonka tämä biodiversiteetin tuhoaminen aiheuttaa. Ajatellen nyt esimerkiksi ilmastopolitiikkaa ja energiapolitiikkaa. Yhtä lailla haluan tuoda esille sen, että Euroopan unioni joskus tavoitella sen omia tavoitteitansa, ajatellaan nyt erosion vähentämistä ja energiatehokkuutta ja niin edelleen kaikkea, millä ilmastonmuutosta torjutaan, niin Euroopan unioni sitten kyllä siirtää omaa problematiikkaansa kolmansiin maihin ja näin globaali toivottu vaikutus ei ole sitä, mitä pitäisi saavuttaa. Eli omat ongelmat siirretään kolmansiin maihin ja tämä tulee myös olemaan esillä tässä lausunnossa vähentään. Tässä täytyy tapahtua Euroopan unionin kehityspolitiikan yhteistyössä tiettyjä muutoksia. Nämä ovat näitä johtotähtiä tässä lausunnossa. Tämä on hyvin innostava aihe. Tämä on sellainen asia, joka vaikuttaa miljoonien ihmisten elämään ja on todella välttämätöntä pitää kiinni biodiversiteetistä, koska ö, tasapaino tasapainottelu on hyvin herkkää tässä maailmassa ja kun tähän lisätään erilaiset asiat, tulvat, nälänhädät ja niin edelleen, niin voimme olla vaikeuksissa. Näin ollen minä oikein mielelläni olen yhteistyötä, yhteistyössä teidän kanssanne. Kiitän kaikkia kollegoja, jotka haluavat esittää tarkistuksia tähän ja toivon, että siinä vaiheessa kun lausunto sitten on valmis, niin toivon, että myös vastuuvaliokunta ottaa tämän huomioon. Kiitos. Niin ehkä ensimmäinen tuonne valiokunnassa, mutta saitte hyvin nämä kaikki asiat tähän mukaan, mitä käsitellä kehitysnäkökulmasta. Sanon nyt jotakin niin itse ennen kuin annan puheenvuoron kollegoille. Guerrero ja Varin. Kiitoksia puheenjohtaja. Itse asiassa minä halusin toivottaa herra Jordi Sebastianin tänne tervetulleeksi ja Ja äh, muistanpa, että hän Espanjassa on saanut samanlaisen koulutuksen kuin minäkin. Muistuttaisin hänelle, että me alussa tässä valiokunnassa olemme aina armollisia niille, jotka tekevät ensimmäisen mietinnön tai lausunnon. Tässä tapauksessa ei ole kysymys pelkästään siitä, että tämä ystävällinen kanta nyt tässä tuodaan esille, vaan haluaisin korostaa myös erästä seikkaa, jota itse puheenjohtajakin tuossa toi esille. Eli biodiversiteetti on sellainen asia, joka vaikuttaa kaikkiin. Ja niin kuin aina, intensiivisemmin tai vahvemmin se vaikuttaa niihin, jo, jotka ovat alttiimpia mm, henkilökohtaisen tai maantieteellisen tilanteensa takia sille vaikutukselle, joka biodiversiteetin tuhoutumisella on. Ajatellaan tässä ilmastonmuutosta, energiapolitiikkaa, kauppapolitiikkaa ja niin edelleen. Ja korostaisin vain tässä nyt erästä seikkaa, jonka herra Sebastian koska hän ei ole valikunnassa ollut mitenkään äärimmäisen aktiivinen jäsen. Mutta toivon, että hän nyt tietäisi sen, että me olemme aina hyvin sitoutuneita kehityspolitiikan johdonmukaisuuteen. Ja näin ollen meidän kehityspolitiikkamme täytyy olla aina laidasta laitaan johdonmukaista kauppapolitiikan kanssa, ympäristösuojelupolitiikan kanssa – heikommassa asemassa olevien väestöryhmien suuntaan johdonmukainen ja niin edelleen. Eli tästä näkökulmasta katsottuna me emme välttämättä ole aina ihan joka ikisen hänen ehdotuksensa kanssa samaa mieltä, mutta me varmasti tulemme antamaan tälle asialle sen merkityksen, jonka se ansaitsee, kun ajatellaan nykyyhteiskunnan kehitystä, mutta myös eri toteen, kun ajattelemme kaikkea sitä politiikkaa, josta keskustelemme täällä valiokunnassa. Kiitos. Sitten edustaja Väyrynen. Hyvä Linda, puheenjohtaja. Me perehdymme tietysti tähän lausuntoluonnokseen huolellisesti – haluan kuitenkin tässä vaiheessa ottaa esille yhden ongelman eh, joka koskee eh, biomassan kestävyyskriteereitä euroopan unionin alueella. minun mielestäni tässä kehitysvaliokunnan mietinnössä pitäisi keskittyä siihen että pyritään parantamaan metsätalouden kestävyyttä kehitysmaissa. mitä tulee euroopan unionin alueeseen niin meillä on varsin kestävä metsätalous. kysymys eh, biomassan kestävyyskriteereistä on hyvin kiistanalainen unionissa pitäisikö sellaisia olla. tämä liittyy myös subsidiariteettiin ainakaan me suomalaiset emme halua että euroopan unionilla olisi yhteinen metsäpolitiikka. meillä täytyy olla yhteistyötä ja tiettyjä kriteerejä metsätalouden alalla mutta ei yhteistä metsäpolitiikkaa ja siihen tietysti oltaisiin menossa jos nämä biomassan kestävyyskriteerit lyötäisiin lukkoon. minä toivon että valiokunnan käsittelyssä voitaisiin poistaa tämä eun sisäiseen toimintaan liittyvä aspekti ja keskittyä kehityspolitiikkaan ja siihen miten voidaan biodiversiteettiä suojella ja edistää kehitysmaissa. annetaan sitten toisissa yhteyksissä parlamentin ottaa kantaa näihin kiistanalaisiin eun sisäisiin määräyksiin koskien biomassan kestävyyskriteerejä. muutoin palaamme sitten muutosehdotusten muodossa sekä tähän asiaan että muihin asioihin. Thank you. Just want... Kiitos. Haluaisin vain sanoa, että olen kovasti samaa mieltä erityisesti kohdan neljä ja, tai asioiden 5, 4 ja suhteen, eli tarpeesta kestävyyskriteereille biomassoissa ja biopolttoaineissa työskentely näissä asioissa ympäristövaliokunnassa viime toimikaudella tämä oli hyvin vaikea, mutta eilen kävimme pitkiä keskusteluja täällä politiikan johdonmukaisuudesta kehitysasioissa ja pitää paikkansa, että välillä, no emme välttämättä tieteen tahtoen, mutta välillä biopolttoainekysymyksissä Meillä on hyvät aikomukset, mutta sitten aiheutamme kuitenkin ongelmia kehitysmaissa. Ja olen hyvin kiinnostunut erityisesti näistä biomassakysymyksistä ja metsätalouskysymyksistä. Näistä pitäisi pyytää ympäristövaliokuntaa tarkastelemaan tätä hyvin varovaisesti. Ja komissiota voimmekin esittää heidän edustajansa suulta täältä, että mitä tapahtuu näiden kriteerien suhteen. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, joten puheenvuoron saa rouva Reike Hauser ympäristöasioiden pääosastolta. Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää valmistelijaa näistä ehdotuksista ja siitä huomiosta, jota olette antanut biodiversiteettistrategian väliaika, väliarviolle – ja kiitos siitä palautteesta, jota olemme saaneet biodiversiteetin merkityksestä kehitykselle, eritoten kaikista heikossa, heikommassa asemassa olevien suojelulle. Odotamme innolla teidän kommenttejanne tästä. Mitä tulee metsätalouden kestävyyskriteereihin, niin minun täytyy vielä palata valmistelijan suuntaan myöhemmin, koska tämä ei ole sellainen aihe, jota itse työstäisin tällä hetkellä Oikein mielelläni minä palaisin tähän ja kerron teille sitten, missä vaiheessa työ on näiden asioiden osalta. Mutta valitettavasti itse en tällä hetkellä voi antaa teille enempää yksityiskohtia. Kiitos. No, ehkä. Näistä voidaan keskustella myöhemmin lisää näistä kansallisista sopimuksista sun muista. Jacques Dixmuth on täällä DEFCO-pääosastolta. Oui, merci, Kiitos puheenjohtaja. Minäkin suhtaudun hyvin myönteisesti tähän mietintöön ja lausuntoon, jossa käsitellään tätä biodiversiteettistrategian väliarviota, mitä tulee metsähallinnon metsävarojen kestävyyteen. Haluaisin kiinnittää huomioon siihen, että komissio No, komission strateginen valinta noin 10 vuotta on ollut keskittyä toimintansa metsäalan hallinnointiin Flect Forest Law Enforcement and Trade-ohjelman avulla. Tämä ei ole täsmälleen sama sitä, että toiminta on tavalla, mutta se on askel oikeaan suuntaan, joten työ on alkanut yhteistyössä halukkaiden jäsenvaltioiden kanssa tai siis halukkaiden äh, kehitysmaiden kanssa. Tavoitteena on tervehdyttää metsäalaa, vahvistaa jäljitettävyyttä alusta loppuun ja varmistaa siis konformiteetti maan lainsäädännön kanssa. Monissa tapauksissa lait ovat olemassa ja sisältävät kriteereitä velvoitteita kestävyysasioissa, joten tällä tavoin epäsuorasti komission pyrkinyt saavuttamaan tämän lopputavoitteen, joka on kestävyys. Mutta yleisesti ottaen totta kai on samaa mieltä Parmitin huolen, huolten kanssa siitä, että ponnistelua tarvitaan lisää, jotta metsähallinnointi olisi kestävä Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Sitten edustaja Sebastian, haluatteko vielä lisätä jotain? Gracias por todas. Kiitokset kaikista näistä ehdotuksista. Mm, uskoakseni olemme avainkysymyksistäkin yhtä mieltä. Kollega Guerrero Salom toi tämän esille. Eli niiden henkilöiden haavoittuvuus, jotka asuvat kaikista herkimmillä biodiversiteettialueilla, he ovat riippuvaisia biodiversiteetistä. Ja sitten kollegat kommentoivat tätä suoraa mainintaa biomassakysymyksestä. kysymyksestä jos haluamme olla rohkeita ja vilpittömiä tässä ja sanoa, että tuki biomassan kulutukselle ja tuki tuotannolle, joka tuhoaa biodiversiteettiä, niin tämä täytyy, tästä täytyy pitää kiinni, niin kuin puheenjohtaja sanoi, mutta varmasti voimme päästä yhteisymmärrykseen ja joka tapauksessa muuttaa tätä mainintaa Euroopan unionin omista säännöistä niin, että tämän osion osalta ei tule mitään ongelmia. Uskon, että tarkistusten kautta me voimme kyllä päästä tässä konsensukseen. Mutta kyllä meidän täytyy kuitenkin tuoda esille niin biomassan käyttö kuin biopolttoaineiden käyttökin. Ne ovat tärkeimpiä syitä tällä hetkellä biodiversiteetin tuhoutumiselle. Ja mehän haluamme kaikki pitää kiinni biodiversiteetin säilymisestä. Oikein mielelläni odotan teiltä kaikkia näitä tarkistuksia ja toivottavasti voimme saada mahdollisimman selvän ja vahvan lausunnon tästä aikaiseksi. Thank you, thank you very... Kiitoksia kovasti. Tarkistukset pitää jättää huomisaamuun kello 10 mennessä. Huomisaamuun kello 10 mennessä. Siinä tämän aamupäivän kokousäänestykset alkavat kello kolmelta. Muistaisin siitä, että Guerrero Salomin mietinnön äänestys on viimeisenä äänestyksistä. Kiitoksia ja on, onnea matkaan neuvotteluja varten.